No niin, hyvät ystävät, aloitetaan niin, että saamme päätökseen muutamat asiamme ennen kuin komissaari tulee tänne. Ensinnäkin tulkkaus. Meillä on kaikki kielot käytössä paitsi Malta, Kroatia, Latvia ja Romania toiseksi. Eh, eh, kerron teille työllisyysvaliokunnan matkasta Komoni Torinoon lokakuussa 2008. Teillä on raportti työasiakirjassanne. Äh, kohta kolme, sitten äh, toimielinten väliset neuvottelut ja tilannekatsaus. Haluaako Era Kosa ihan lyhyesti kertoa toimielinten välistä neuvottelusta? Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy nagyon különleges helyzetben vagyunk most, és elnézést is kérek. A... Me olemme hyvin erityisessä tilanteessa tällä hetkellä. Haluan pyytää anteeksi kollegoilta. Minun olisi pitänyt antaa tämä raportti viime viikolla, mutta lentokoneeni oli myöhässä, joten minun on nyt tehtävä se. Haluaisin kertoa näistä keskusteluista ja tuloksista mutta liittyen tähän esteettömyysdirektiiviin. 2002 komissio teki ehdotuksen, kesti kolme vuotta työstää sitä loppuun neuvoston kanssa toimielinten välisissä neuvotteluissa. Viimeisin informaatio, mitä minulla on, että ensi viikon 19. joulukuuta Koreper tekee päätöksen asiasta ja todennäköisesti se tukee ehdotusta parlamentissa IMKO-valiokunta äänestää 21. tammikuuta ja maaliskuussa se tulee täysiistuntoon. Meillä on neljä tulosta, pää tällaista tulosta, josta voi raportoida. Mutta meillä ei ole kuitenkaan viimeistä tekstiä, koska hienosäätö on vielä käynnissä. Direktiivi mahdollistaisi sekä palveluiden tarjoajien että tuottajien kuluttajien viedä sekä palveluita että tuotteita. Ja sitä kautta vammaisilla kuluttajilla olisi käytössään enemmän palveluita ja tuotteita käytössään. On erittäin tärkeää määritellä palvelut tarkasti. Tämä koskee junaa, asemia, kaupunkiliikennettä, matkailua, ja matkojen varauksia ja ennen kaikkea 112 hätäpuhelinta ja sen saatavuutta ja että sen täytyy olla pakollinen jokaisessa EU-jäsenvaltiossa, joka on minun mielestäni valtava läpimurto. Ja mitä tulee rakennuksiin, meillä oli tästä hyvin tiukat neuvottelut ja jopa kiistoja. Ja lopuksi neuvosto kykeni hyväksymään tällaisen helpomman lähestymistavan. Komission on tehtävä arvio jokaisesta jäsenvaltiosta ja laadittava sitten raportti tästä vapaaehtoisesta toteuttamisesta. Minusta tässä on nyt tasapainoinen teksti sekä sosiaalisesti että taloudellisesti tämä on läpimurto. Me halusimme enemmän tietyillä aloilla, mutta Halusimme kuitenkin viedä neuvottelut päätökseen niin, että lainsäädäntöä voitaisiin täytäntöön ja jotta voitaisiin välttää lykkääntymistä, me suostuimme näihin asioihin. Thank you, Mr. Kosa. Um, uh, we... Kiitos, edustaja Kosa. Olemme kaikki tietoisia siitä, että meillä on paljon muita toimielinten välisiä neuvotteluja käynnissä. Olemme kauden Päätystösvaiheessa ja palaamme näihin, mutta emme kuitenkaan tänään. Tarkoituksena on päättää ja saada, saattaa päätökseen niin paljon kuin mahdollista. Rakasa, haluatteko te sanoa jotain? Ei, hyvä, koska sitten me menemme pöytäkirjan hyväksymiseen. Ja sitten sanomme, että mukavaa kun tulitte tänne, Rova Taisen. Mielestämme meillä on ollut erittäin hyvät suhteet. Olette tullut valiokuntaan aina, kun olemme pyytäneet. Joskus olette itsekin sanonut, että haluan tulla luoksenne kertomaan asioista ja nyt olette täällä juuri tämän takia. Äh, teidän äh, tarkoituksenanne on esitellä meille vuotuinen kasvuselvitys 2019. Olkaa hyvä. You, Madam Chair, also. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös näistä ystävällistä sanoista. Hyvää huomenta parlamentin jäsenet. On ilo kes- keskustella nyt syyhyspaketista 2019. Aivan erityisesti keskitymme vuosittaiseen kasvuselvitykseen sekä työllisyysraporttiin. Euroopassa on nyt talouskasvua, jotkut puhuvat terveestä kasvusta, mutta joka tapauksessa kasvu on nyt jo kuudetta vuotta jatkunut laajentumisen nimissä. Nyt kasvuluvut ovat korkeampia myös niissä jäsenvaltioissa, joissa BKT per capita on matalampi. Olemme nähneet, että myös työllisyys on nyt ennätystasolla 239 äh, ihmistä EU:ssa on töissä ja työllisyysaste on nyt 73 prosentissa. Voimme siis sanoa, että olemme pääsemässä 75 prosentin tavoitteeseen, joka on määritelty EU 2020 strategiassa. Tämä vaikuttaa myönteisellä tavalla myös sosiaalisella puolella. Köyhyysriskin ja syrjäytymisriskin alla olevat ihmiset ovat nyt, niitä heitä on vähemmän kuin ennen kriisiä. Viisi miljoonaa ihmistä viime vuonna pääsi köyhyydestä tai sosiaalisen syrjäytymisen riskistä pois. Eli näin Tässäkin voimme sanoa, että vihdoin ja viimein olemme päässeet jossain määrin eteenpäin, kun ajattelemme tavoitteitamme EU 2020 strategian suhteen. Olemme siis saaneet edistystä aikaa ja tämä on tärkeää, sillä näemme myös sen, että suuntaus näyttäisi jatkuvan myös tänä vuonna ja se on hyvä asia. No sitten tulostaulu. Sosiaalinen tulostauluhan kattaa sosiaalisten oikeuksien pilarin. Viime vuonna tämä integroitiin myös ohjausjakso toimintaan. Ja nyt toista kertaa mukana ovat myös työllisyysluvut. Ja nyt puhumme kattavasta versiosta. Viime kerralla oli 12-14 indikaattoreista, nyt mukana on kaikki 14 indikaattoria. Mitä voimme sitten tulostaulusta havaita? Kaiken kaikkiaan 13-14 indikaattorissa parannusta on tapahtunut. Ainoa poikkeus on köyhyyden vähentämiseen käytetyt siirrot. Nämä ovat väheneet, kun automaattiset vakauttajat ovat astuneet käyttöön, kun talous nyt taas kasvaa. Selvä, selvästi kertomuksessa todetaan, että useissa jäsenvaltioissa on edelleenkin haasteita useilla aloilla kasvu ei hyödytä kaikkia maita ja kansalaisia samalla tavalla. Jotkut jäsenvaltiot edelleenkin kärsivät korkeasta työttömyydestä ja äh, viipeistä. Kotitalouksien tulo joissakin jäsenvaltioissa on edelleenkin alempana kuin vuonna 2008. Eriarvoisuus, sosiaalisia ongelmia edelleenkin on eri puolilla EUta Työllisyys esimerkiksi on matalalla tasolla, kun kyse on kouluttamattomista ja EUn ulkopuolella syntyneistä työntekijöistä. Ja on myös eroja naisten ja miesten työllisyydessä. Nekin ovat edelleen olemassa. Köyhyysriski ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on edelleenkin haaste, ennen kaikkea kun ajattelemme lapsia ja vammaisryhmiä. Nämä ja pitkän aikavälin haasteet liittyvät teknologiseen muutokseen, digitalisaation sekä ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Myös globalisaatio ja ikääntyminen vaatii meiltä lisätoimia, jotta voimme sosiaalista lähentymistä vahvistaa. Vuosittainen kasvuselvitys korostaa myös huolia, jotka liittyvät julkisen sektorin rahoituksen rahoitukseen. Ohjelmamaissa tietysti ja myös täytyy huomioida korkea velan taso. Tämä liittyy myös geopoliittiseen epävarmuuteen ja niihin vaikutuksiin, joita Brexit meille aiheuttaa. Tässä kriittisessä vaiheessa, kun uudistusponnisteluja tarvitaan, niin uudistusten toteuttaminen näyttää hidastuvan. Kasvuselvitys korostaa myös sitä, miten tärkeitä kansalliset uudistukset ovat, jotta tuottavuus kasvaisi, osallistaminen paranisi ja instituutiopolitiikka myös tehostuisi. Niin kuin tiedätte, kasvuselvityksessä määrittelemme myös tulevan vuoden prioriteetit sekä talouden että sosiaalisen alan suhteen. Meidän tulisi parantaa häiriönsietokykyämme ja varmistaa, että kasvu on osallistavaa. Ja sen takia selvityksessä vedota jäsenvaltioihin, jotta ne tehostaisivat panostuksiaan ja varmistaisivat terveen julkistalouden ja makrotalouden kehityksen. Investoinneilla on tärkeä rooli, jotta kasvu ja työllisyys varmistetaan. Investoinneissahan kyse ei ole pelkästään perusrakenteista, infrastruktuurista, vaan vieläkin tärkeämpää on ajatella ihmisiä. Tässä kontekstissa sosiaalisten oikeuksien pilari tarvitsee myös tehostusta toimien osalla sekä Euroopan tasolla että kansallisesti. Kyse ei ole pelkästään oikeudenmukaisuudesta, vaan on tärkeää vahvistaa talous, sosiaalista ja poliittista heidän sietokykyä myös euroalueella. Tästä syystä euroalueen suositus, joka on jo mukana tässä ohjausjaksopaketissa ollut alusta saakka, Siinä pyydetään jäsenvaltiota ryhtymään toimiin ja uudistuksiin, jotka parantavat häiriönsietokykyä taloudessa ja edistävät kasvua ja yhtä aikaa edistävät myös lähentymistä ja vähentävät alueellisia eroja. Ehdotuksessa vaaditaan toimia, jotka parantavat työmarkkinoiden toimintaa, edistävät investointeja osaamiseen ja varmistavat sosiaaliturvajärjestelmien toiminnan. Tätä taustaa vasten komissio pyrkii vahvistamaan niitä yhteyksiä, jotka vallitsevat ohjausjakson toisaalta ja toisaalta eurooppalaisen rahoituksen välillä. Tässä ohjausjaksossa keskitämme huomiota arviointeihin, joita teemme kaudelle 2027 Komission arviot toivottavasti auttavat myös jäsenvaltioita, kun rakennerahastotoimia suunnitellaan tulevalle kaudelle. No sitten tämä uusi ohjausjakso, sykli. Helmikuun lopussa komissio antaa maaraportit kaikista jäsenvaltioista. Kun Kreikka on nyt päässyt onnistuneesti syksyllä ohjelmasta pois, syksy, syksyn kertomus toteaa myös, mitä muuta hyvää on saatu aikaiseksi. Ja näitä raportteja sitten julkaistaan aina joka kolmas kuukausi. Me tiedämme, että Kreikka edelleenkin kärsii kriisin seurauksista, mutta näemme myös, että Kreikassa on nyt vakata kasvua, työmarkkinat paranevat ja pikkuhiljaa myös sosiaalinen tilanne paranee. Luonnollisesti olemme tästä tyytyväisiä. Kerron Kreikasta myös sen takia, että usein työllisyysvaliokunnan keskusteluissa tarvetta tälle on ollut. Kertomus toteaa, että nyt Kreikassa on varaa tehdä myös eläkeleikkauksia tämän kasvun takia ja nyt voidaan todeta kenties, että näitä ei enää tarvittaisi ja tällä tulee olemaan vaikutuksensa yli miljoonan eläkeläisen tuloihin sekä myös köyhyystasoihin. Tätä voidaan nyt välttää, koska nyt on riittävästi budjettipoliittista liikkumavaraa. Tämä voidaan huomioida myös lainsäädännössä ja tämä on varmasti hyvä Kreikan kansalaisille. Komissio katsoo, että tämä tilanne tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehostaa uudistuksia, jotta voidaan varmistaa kestävä, osallistava kasvu. Ja tämä tulisi tehdä niin, että työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta myös otetaan mukaan prosessiin. Me tiedämme, että tämä auttaa jäsenvaltioita laatimaan oikeanlaista politiikkaa ja tämä voi lisätä myös omistajuutta ja näin tulokset sosiaalisesti voivat olla parempia. Kiitos ja mielelläni kuuntelen teidän näkemyksiänne tästä 2019 vuoden kasvuselvityksestä ja ohjausjaksopaketista. Kiitos oikein paljon. Paljon myönteistä kerrottavaa. Erityisesti tässä valiokunnassa olemme olleet eh, erityisen kiinnostuneita siitä, mitä Kreikassa tapahtuu. Joten eh, annetaanpa ensimmäiseksi puheenvuoro koordinaattoreille ja sitten sitten eh, te muut voitte pyytää puheenvuoroa. Eli ensin edustaja Kasa EPPstä, teillä on puheenvuoro. Commissioner colleagues. Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, eh, yleisesti ottaen olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että työllisyys ja talous ovat positiivisempia, mutta kriisin jälkeinen talouden kasvu näyttää jo hidastumisen merkkejä. On hyvin tärkeää, että me toteutamme välttämättömät uudistukset nyt, kun taloudelliset eh, olosuhteet ovat vielä hyvät. Suurimmat eh, työllisyys- ja talousindikaattorit eh, ovat kriisin aikaisella ennalta tasolla, niin komissio on ihan oikein tehnyt uusia tukimekanismeja jäsenvaltioille – jotta voidaan tukea niitä rakenneuudistuksissa. Ja tämä on asia, jota pitäisi ehkäpä vahvistaa. Nyt sitten kysymykseeni. Nuorisotyöttömyysaloite ja viimeisimmät budjettineuvottelut. Nuorisotyöllisyys näkyy seuraavassa MFFssä ja nuorisotakuuhan on yksi suurimmista aloitteista samalla kun se äh, saa aikaan tuloksia, niin se kärsii myös tietyistä ongelmista. Miten komissio vahvistaa nuorisotakuun täytäntöönpanoa niin, että sitä voitaisiin käyttää tehokkaammin ja auttaisi nimenomaan niitä enemmän, joita ei pidetä niin helposti työllistettävinä nuorina? Thank you. Then I'll give the floor to Madam. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Jonkerius, SNT-ryhmä. Dank u wel. Kiitos. komission jäsenen läsnäolon ja vuoden ajan huomioon ottaen haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja katsoa taaksepäin. Aloitan kohteliaisuudella, kun katsotaan se, mitä teidän salkkune asioissa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana, niin voi todellakin sanoa, että te olette tehneet huomattavasti enemmän kuin edeltäjänne – itse olen tehnyt mielelläni yhteistyötä lähetettyjen työntekijöiden direktiivin kanssa, samoin kuin sama palkka samasta työstä, työehdoista, Euroopan työviranomainen, sosiaaliturvan koordinointi. On vielä tietenkin asioita, joita on vietävä päätökseen, mutta haluaisin kuitenkin kiittää teitä teidän panostuksestanne. Mutta tänä päivänä kysymys Eh, eh, Kysymys kuuluu kuitenkin, olemmeko me valmiita ja olemmeko hoitaneet eh, kaikki ongelmat kuntoon? No, ei tietenkään. Esimerkiksi alustatyöntekijät katsovat meidän suuntaamme, miten heitä voitaisiin tukea. Ja ei saa olla mitään väliä, onko nime, nimi Fatima vai Maria tuolla työmarkkinoilla – ja kollega Kasa täällä puhui jo nuorisotyöttömyydestä, joka on Euroopassa liian korkea. Kysymykseni kuuluu, miten kun katsotaan Euroopan budjettia, niin minusta äh, kun ajatellaan Göteborgin 20 periaatetta, mutta niin minusta tässä on tiettyjä puutteita. Meidän pitäisi ehkäpä tarttua niihin tiukemmin ja tuoda ne mukaan päätöslauselmaan luonnollisesti, mutta olisi avuksi, jos me ottaisimme molempien pilarien asiat äh, lähtökohdaksi budjetissa ja te voisitte sitten antaa tämän edelleen teidän seuraajallenne. Thank you, Madam Trebesius, representing ECR. Kiitoksia sitten edustaja Trebesius ECRstä. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös komissaarille, että hän tulee tänään vastaamaan kysymyksiimme. Minun perinteinen tehtäväni täällä valiokunnassa on vähän ähm, vähän vähentää innostusta. Uusimmat Eurostratin työttömyysluvut osoittavat, että työttömyysaste on EU-ssa jälleen kriisiä edeltävällä tasolla, mutta jos katsotaan Italian ja Espanjan lukuja, niin ne eivät ole mitenkään kovin rohkaisevia viestejä. Kreikkaankin arvioitte paljon myönteisemmin kuin minä olisin tehnyt, jos katsotaan systeemisesti tärkeiden pankkien lukuja, niin ei voi olla niin optimistinen. Ja myös Espanja on, Ranska on uutistuksia nyt ainakin lykännyt johtuen keltaliivien mielenosoituksista. Ja tämä on nyt vähän vaikea pitää yllä näitä innovaatiolukuja ja kasvulukuja yrityksillä. Mainitsitte ihan oikein Brexitin, mutta pahoin pelkään, että luvut 2019 tulevat eh, heikkenemään huomattavasti. BlackRock sijoittajiinsa vetosi tänään, että ne lähtisivät Euroopan markkinoilta johtuen poliittisesta epävakaudesta ja niin poispäin. Joten haluaisin mielelläni tietää, millaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta uudistukset Ranskassa ja Italiassa varmistetaan. Lupaukset, joita Macron on kelpaliiveille antanut, antavat ennemminkin olettaa, että hän ei pysty budjettia noudattamaan ensi vuonna. Joten ensimmäinen kysymys on, mitä voidaan tehdä, jotta voitaisiin torjua tätä poliittista epävarmuutta. Ja toinen kysymykseni liittyy reaalipalkkoihin. Nehän riippuvat yritysten kilpailukyvystä. Jos haluamme saada aikaan kestävää palkkatason nousua, niin silloin Euroopan tuottavuusastetta on nostettava. Olisin halunnut kuulla, millaisia välineitä aiotte käyttää, jotta Euroopan unionin kilpailukykyä, erityisesti euroalueen kilpailukykyä, voidaan pitkällä aikavälillä parantaa. Nuorisotyöttömyydestä jo puhuttiinkin. Nyt minua kiinnostaisi tietää, millaisiin lisätoimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta nuorisotyöttömyystä saadaan pitkällä aikavälillä vähennettyä. Kiitoksia. Kiitos edustaja Calvi Jambon ALDE-ryhmästä. Thank you, Chairwoman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta komission jäsen vielä uudelleen näin mandaatin lopussa. Minulla on ollut ilo saada tehdä teidän kanssanne paljon yhteistyötä. Varmasti onnittelut olivat aivan paikallaan. Haluan olla teidän kanssanne suorassa viestinnässä ja sen takia käytän ranskaa enkä Cervantesin kieltä. Voin todeta, että me kaikki olemme tyytyväisiä, kun näemme, että tehdyt päätökset, joita tekin arvostatte, yhdistävät talouden ja sosiaaliset kysymykset. Kun katsomme kokonaiskuvaa, niin tässä täytyy nimenomaan näiden asioiden toimia ikään kuin yhteen. Ei saa käydä niin, että on sosiaalisia vaikutuksia, jotka eivät sovi yhteen taloudellisten päätösten kanssa tai päinvastoin. Ohjausjakso sosiaalisella alalla on ollut erinomainen ajatus. Tulostaulu oli loistava ajatus ja te hyvin hienosti ja nopeasti veitte asiaa eteenpäin. Minä olen puolustanut näitä seikkoja ja tekin olette puolustanut näitä jo pitkään. Oikeastaan yksi seikka ihan muutamassa minuutissa tässä täytyy kuitenkin nostaa esille. Enempään ei ole aikaakaan. Espanjan mm, kertomuksessa jokunen kuukausi sitten ette kenties nostanut esille keskeistä seikkaa riittävän painokkaasti. Minä tulen maasta, jossa kehitys on käynnistymässä. Meillä on 13 indikaattoria, jotka nyt näyttävät oikeaan suuntaan, mutta eriarvoisuus kasvaa edelleenkin. Ja tästä aituu, koituu sitten sosiaalista levottomuutta, joka vaikuttaa totta kai myös demokratiatilanteeseen. Tämä on aivan ilmiselvää tällä hetkellä. Kun katsomme, mitä Euroopassa tapahtuu, en nyt puhu pelkästään espanjalaisena, vaan todellakin kun katsomme Eurooppaa ja katsomme keltaliivien liikettä, todellakin puhun nyt Euroopasta, niin tässä äh, protestoidaan sellaista yhteiskuntaa vastaan, joka ei heitä miellytä. Luonnollisesti täytyy muistaa äh, talouspolitiikka ja sosiaalipolitiikka ja se, mitä poliitikot tekevät. Espanja ja Bulgaria äh, eivät tietenkään ole aivan samassa tilanteessa Kyse on kuitenkin yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta ongelmasta ja huonosta olosta. Eli eriarvoisuus lisääntyy näiden uhrausten takia, joita on jouduttu tekemään. Eriarvoisuus on suurempaa kuin ennen kriisiä. Jotta tätä erinomaista työtä voitaisiin vielä parantaa, niin te sanoitte hyvin älykkäästi, että, ja se on kirjattukin tänne jonnekin, että vaikkakin liian pienellä, mutta tulisi korostaa äh, sitä ongelmaa, jonka tämä aiheuttaa Euroopan tasolla. Eli kohesiossa on ongelmia. Indikaattorit toki näyttävät äh, oikean suunnan, mutta joissakin maissa tilanne on paljon parempi kuin toisissa. Eli voittaisiin rikastua vielä enemmänkin, voidaan voida paremmin, mutta tämä eriarvoisuus johtaa, johtaa epätasaiseen kohesioon. Totta kai tämä riippuu myös verotuksesta ja on aivan oikein todeta tämä tämän tyyppisessä kertomuksessa. Sehän pitää paikkansa. Kyse ei ole pelkästään rahajaosta, sinne ei tänne, vaan rakenteita täytyy muuttaa ennen kaikkea verotuksessa. Eli tässä täytyy olla valppaana, jos haluamme, että eurooppalainen henki todella näkyy ja eurooppalaiset kansalaiset näkee, että talous toimii ei pelkästään rikkaiden puolesta, vaan niin, että yhteiskunta toimisi paremmin. Kiitos. Thank you, Mr. Calvi Kiitoksia, edustaja Calvi Chambon. En näe eh, täällä ketään GUE NGL-ryhmästä. Olenko väärässä? Ei. Ei ketään. Sitten Jean Lambert vihreistä. Teillä on puheenvuoro. President, um, I want to... Kiitos puheenjohtaja. Halusin puhua joistakin niistä asioista, jotka kollegat jo mainitsivatkin täällä. Kysymys vanhenemisesta, josta komissaari puhui, ja siitä, missä tilanteessa nyt oikein olemme. Korostamme aivan oikein nuorisotyöttömyyttä, mutta myös sitä, mitä ihmisille tapahtuu, jotka ovat liian vanhoja tähän nuorisoaloitteeseen, mutta mm, jotka eivät päässeet vauhtiin tämän talouskriisin jälkeen, eivät ole saaneet työpaikkaa, joka vastaa heidän pätevyyttään, eivät ole koskaan hyötyneet eh, pysyvästä eh, tulosta, vakaasta tulosta. Mitä voimme tehdä heille, ettei ole tällaisia ryhmiä, jotka mm, jäävät väliin? Tämä on erityisen tärkeää, kun katson tätä eh, kertomusta ja sitä, kuinka paljon aikuisia, 60 miljoonaa aikuista, jo ei ole vielä tarvittavia äh, luku, äh, lasku ja laskutaitoja, digitaalisia taitoja, jotta voisivat täysin osallistua työmarkkinoille. Joten tämä on todellinen ongelma useassa jäsenvaltiossa. Mainitsitte myös muita haasteita, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja äh, tässä puhutaan ilmastoaloitteiden, kiertotalouden ja eh, niihin liittyvien sijoitusten eh, potentiaalista. Ollaanko sitten kykypuolella eh, tässä mukana? Tuleeko tämä kasvu kärsimään, koska meillä ei ole tarpeeksi kykyjä saada tuota kasvua aikaan? Ja sitten epätasa-arvo asia, josta kollegatkin ovat jo puhuneet. Yksi koskee siitä, kuinka paljon kiinnitämme huomiota asumiseen. Siitä on tulossa yhä suurempi ongelma useassa jäsenvaltiossa. Jos ihmiset eivät pysty maksamaan kestävästä asumisesta tai laadukkaasta asumisesta, sillä on vaikutusta heidän terveyteensä, heidän työllistymismahdollisuuksiinsa. Paljon riippuu siitä, että saa kestävää, kestävän asunnon sellaisen, joka on maksettavissa. Se vaikuttaa myös lasten terveyteen. Kiitoksia Laura Agea ja EFDD. Grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta komission sen hyvät kollegat. Nythän olemme lainsäädäntökauden loppupuolella käytännössä. Olen tyytyväinen siitä, että olen ollut jäsenenä tässä valiokunnassa. Olen voinut näin kollegoiden kanssa osoittaa, että huomioimme kansalaisten tarpeet ja tämä on yhteiseksi hyväksi. Ja tämän lisäksi olen nähnyt, että te olette niin kunnianhimoinen ja aina muissa komission jäsenissä en ole tällaista ominaisuutta havainnut. Te teette työtänne kunnianhimolla, olette kyvykäs, teillä on myös strateginen näkemys aihealueista ja teette äärimmäisen tärkeitä ehdotuksia. Olen kovasti arvostanut sitä työtä, jota olette tehnyt myös työntekijöiden suojelemiseksi esimerkiksi syöpää aiheuttavilta aineilta. Me työllisyysvaliokunnassa ja teidän komission jäsenenä tulisi olla vieläkin ylpeämpi näistä saavutuksista. Pilarissa kyse voisi olla pelkästään teoreettisesta kehyksestä, mutta nyt se ei välttämättä vielä ole aivan täysin juuri sellainen kuin se voisi olla, mutta joka tapauksessa se on edistysaskel. Ja sitten kun on käyty sovittelua esimerkiksi työelämän ja perheelämän yhteensovittamisesta, Eurooppa ikääntyy, tarvitaan konkreettisia vastauksia, tarvitaan tukea ihmisille ja perheille. Näen todella teidän työssänne kunnianhimoisia pyrkimyksiä. Me pyrimme näillä hankkeilla nimenomaan saavuttamaan asetetut tavoitteet. Haluamme vähentää eriarvoisuutta aina vain rikkaampien ja aina vain köyhempien välillä. Tiedän, että te todella tuette näitä välineitä, jotka ovat tarpeellisia, jotta voimme työttömyys- ja köyhyysongelman poistaa. Nämä ehdotukset ovat välttämättömiä juuri näinä aikoina, kun näemme, että kasvua on pikkuhiljaa syntymässä, mutta köyhät ovat vieläkin liian köyhiä. He tarvitsevat aivan välittömiä tukitoimia. Eläkeuudistus mahdollistaa sen, että syntyy myös tämä tarpeellinen äh, sukupolvien vaihdos niin, että äh, yksi sukupolvi tarvitsee apua, kun siirtyy eläkkeelle ja toisaalta taas nuorten täytyy päästä työelämään mukaan. Minä olen kyllä luottavainen. Uskon, että optimismi ja toivo yhdistettynä jatkuvaan johdonmukaiseen työhön, rohkeaan työhön, tuottaa tuloksia. Ei voi vain todeta, että asiat eivät muutu. Joskus luottamus kärsii, mutta Tämän valiokunnan tekemä työ todella osoittaa sen ja te osoitatte sen, että asioita voidaan muuttaa. Haluaisin tässä vain viitata vielä Kreikan tilanteeseen. Joskus on sanottu, että se mitä Kreikassa on tapahtunut, tämä muistio ja mm, rakenneuudistukset, joita Kreikan on toteutettava, ovat johtaneet tavallaan väistämättömään tilanteeseen. Tästä valiokunnasta on lähtenyt aivan selkeä viesti. Kreikka on ollut sellainen kokeilu, jota ei tulisi enää koskaan toistaa. Se, mitä kävi Kreikalle, ei tulisi enää koskaan saada toistua. Eli meidän täytyy toimia paremmin kuin mitä Kreikan kanssa on toimittu. Tämä on tärkeää kansalaisille, jäsenvaltioille ja luonnollisesti lähentymisen kautta Äh, on päästy eteenpäin, mutta tässä voitaisiin kyllä käyttää toisenlaisiakin metodeja. Täytyy aina arvioida, minkälaisia vaikutuksia uudistukset aiheuttavat. Kiitos. Thank you. I cannot see that EN... Kiitoksia. En näe ENF edustettuna täällä tänään. Ei. No se tarkoittaa, että puheenvuoron saa edustaja Moran Chartier. Finiment, Madame la Présidente. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Kaikki ovat kiitelleet teitä tekemästänne työstä. Minä sanoisin vain yksinkertaisesti sen, että te olette tehneet meistä ylpeitä, kun saamme tehdä työtä täällä työllisyysvaliokunnassa. Euroopan parlamentissa työllisyysvaliokunta on ollut ikään kuin vähempiarvoisen valiokunnan asemassa, mutta teidän tekemänne työn kautta ja myös sen kautta, miten me kaikki olemme voineet mobilisoitua, jotta äänestyksissä onnistumme ja ajatuksemme pääsevät eteenpäin. Tätä kautta olemme saaneet aikaiseksi myös täysistunnossa enemmistöjä, eikä tämä ollut yhtään itsestäänselvää ennakkoon. Te olette toiminut ikään kuin sosiaalisen Euroopan moottorina ja tätä kautta olemme päässeet eteenpäin äärimmäisen tärkeissä kysymyksissä. Mutta tässä olemme yhdessä onnistuneet niin, että sosiaalisen Euroopan ajatus on nyt myös saatu taottua kollegoiden päähän täysistunnossa. Tämän takia haluan sanoa teille kiitos. Silloin kun saadaan tällainen suuri edistysaskel aikaiseksi, niin sitten ei pidä taipua kannoissa, vaan täytyy jatkaa samalla tiellä. No sitten toinen seikka, josta halusin käyttää puheenvuoron. Viittaan siihen, mitä kollega Jean Lambert jo hieman totesi. Nimittäin osaamistaso jatkossa. Nostitte esille tärkeitä seikkoja indikaattoreista, parantuvasta tilanteesta työllisyysalalla. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että tulevina vuosina – syntyy uusia työpaikkoja, vaaditaan uutta osaamista näissä tehtävissä. Työntekijöiden liikkuvuus liittyy myös koulutusjärjestelmän muutokseen. Osaamisen tunnustaminenkin yrityksessä täytyy huomioida ja tätä täytyy tukea. Muutoin ikään kuin taas sitten tipahdamme vanhaan malliin. Te esittelitte meille tilannekatsauksen ja etenemissuunnitelman. Nyt ei saa antaa lainkaan periksi, kun pyrimme valmistelemaan yhteiskuntaa tulevaa silmällä pitäen niin, että ammatti ympäristössä osaamista arvioidaan. Ja kyse on muustakin kuin pelkästään ammattielämästä, työelämästä, sen ulkopuolisistakin seikoista. täytyy olla niin, että kun koulusta saa tutkinnon, niin täytyy olla sellaista kattavaa osaamista, jonka pohjalta sitten todella voi työllistyä, eikä saa käydä niin, että syntyy uusia työttömiä, jotka joutuvat tähän epätoivoisen tilanteeseen. Olen luottavainen, meillä on vielä jokunen kuukausi aikaa tehdä yhteistyötä ja me voimme esitellä nimenomaan tämän pohjalta nyt sitten näkymiä. Ikävä kyllä joudun poistumaan kokouksesta koska menen esittämään kiitokset auton kuljettajille sekä myös ravintolahenkilökunnalle, kun he ovat iskun takia olleet koko yön töissä. Mutta haluan kiittää vielä kerran teitä kaikesta tehdystä työstä ja pahoittelen, että joudun poistumaan paikalta. Kiitos. Thank you. Uh, yeah, thank you. Kiitoksia. Tiedättekö, että meillä on vielä toinen asia esityslistalla? Emme kyllä pysty sitä käsittelemään, jos puhutte enemmän kuin puolitoista minuuttia. Tiedä, että se on vaikeaa, mutta koettakaapa olla toistamatta sitä, mitä on jo sanottu. Maria Rodriguez, teillä on puheenvuoro. Kiitos, minun ääneni ei ole hyvässä kunnossa, mutta yritän nyt kuitenkin sanoa, mitä minä tarkoitan. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, kun painotetaan, miten tärkeää on, että me kykenemme saamaan asioita aikaan sosiaalialalla Euroopan unionissa ja luonnollisesti olemme kiitollisia teidän roolistanne. Koska tämä on ollut hedelmällinen poliittinen kumppanuus parlamentin ja komission välillä. Nyt kysymykseni. Me puhumme eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja meidän täytyy siinä miettiä tarkkaan, miten voimme kehittää eurooppalaista ohjausjaksoa sillä, sellaisella tavalla, että siitä tulee vahva prosessi, jolla voimme taistella sosiaalista epätasa-arvoisuutta vastaan ja tuoda takaisin taloudellinen kehitys Eurooppaan. Minun mielestäni vastaavuus on seuraava. Meidän täytyy käyttää kaikkia ohjausjakson poliittisia välineitä, maakohtaisia raportteja, tulostaulua, maakohtaisia suosituksia. Sen lisäksi meidän täytyy taistella sosiaalista epätasa-arvoisuutta vastaan. Me tarvitsemme näitä investointien arviointia, se on oikein hyvä idea. Toinen osa vastausta on käyttämällä taloudellisia instrumentteja sosiaalisen epätasa-arvon vastaisessa taistelussa. Meillä on välineitä, jotka ovat menneet ihan oikein suuntaan, mutta on myös muita, joita pitää ottaa huomioon. Ja huomenna pääministerit keskustelevat eh, huippukokouksessa mahdollisuudesta rahoituskapasiteettiin euroalueella ja siihen täytyisi kuulua myös mahdollisuus sosiaalisiin investointeihin. Ja lopuksi veropolitiikka, koska mitä enemmän me näemme, sitä enemmän me ymmärrämme, että osa ratkaisusta liittyy verotuspolitiikkaan, reilumpaan verotuspolitiikkaan, niin että me voimme rahoittaa hyvinvointi järjestelmäämme tulevaisuudessa. Uh, uh, Kiitos kovasti. Ja nyt Agnieszka Kowslowska-Radewicz. Przewodnicząca, pani komisarz. E, bardzo dziękuję. Paljon kiitoksia. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, kiitän teitä kovasti tästä kertomuksesta ja optimisista arvioista e- Euroopan talouden kasvusta. On kuitenkin valtioita, joiden talous kasvaa nopeammin. Puola kuuluu niihin, koska e, meillä on jälleen odotettavissa e, nous, korkea talouskasvua yli 4,5 prosenttia ensi vuonna – Mä samanaikaisesti olen samaa mieltä kanssanne siitä, että pelkästään nopeus ei ole tärkeintä, vaan eh, kasvun täytyy olla myös tasapainoista ja kestävää. Ja sen täytyy parantaa kansalaisten elintasoa. Viime aikoina on puhuttu paljon eh, siitä, että voisi olla kehitystä ilman kasvoja sekin on erittäin tärkeää. Nimittäin kuluttajien kansalaisten elintason kasvaminen. Halusin kysyä teiltä, hyvä komissaari, miksi puhutaan niin paljon suku, niin vähän sukupuolinäkökulmista. Puhutaan työllisyysmahdollisuuksista markkinoilla ja tiedämme, että ne ryhmät, jotka eivät ole riittävästi edustettuina työmarkkinoilla ja joilla on potentiaalia tuottaa kasvua, nämä ryhmät ovat esimerkiksi naiset, hyvin koulutettujen ryhmä, äh, joka jotka voisivat toimia hyvin työmarkkinoilla. Kovinkaan paljon ei myöskään sanottu vaje alueista, alueista, joilla on puutetta, vajetta, esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologia ja liikenne. Sielläkin on puhuttu työttömyydestä, mutta mutta meillä on Euroopassa myös työvoimapulaa. On kyse sadoista tuhansista työntekijöistä, jotka puuttuvat. Ja silloin nousee esiin kysymys laillisesta maahanmuutosta, koska työntekijöitä ei riittävästi etsitä niistä ryhmistä, jotka ovat riittävän edustettuina, esimerkiksi naiset tieto- ja viestintäalalla. Edistetäänkö tällaista politiikkaa? Ja sitten liikkuvuus ja koulutus. Jos otetaan huomioon työntekijöiden puute, mm, tämä tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa, niin liikkuvuus voisi olla vielä suurempaa ja täyttää sitten työmarkkinoiden Eh, colónia. Presidente, Senhora Komissaria, ehm, de facto eh, a Europa está mais social. Eh, kiitos. Eurooppa on muuttunut sosiaalisemmaksi ja meillä on kaikilla tässä valiokunnassa, erityisesti tässä valiokunnassa, velvollisuus työskennellä sen eteen. Ja että me yritämme kaikki tehdä Euroopasta sosiaalisemmaksi. E, ja kun puhutaan esimerkiksi e, ohjausjaksosta, se on hyvin mielenkiintoista, koska e, puhutaan sosiaalisista indikaattoreista ja olemme onnistuneet ne ohjausjakson saamaan. Ja meidän täytyy miettiä, voisimmeko me käynnistää jonkinnäköisen näköisen prosessin makrososiaalisten poikkeamien eh, korjaamiseksi. Enkä puhu tässä minkäännäköistä rankaisevista toimenpiteistä jäsenvaltioita vastaan. Ei. Paljon tärkeämpää on, että jäsenvaltioiden velvollisuus olisi kulkea kohti tasapainoa. Ja kun me nyt puhumme näistä menettelyistä, niin se pitäisi tapahtua rinnakkain makrotaloudellisten tekijöiden kanssa. Mutta tärkeää on, että analysoimme taloutta ja sitä, miten se vaikuttaa ihmisiin, voivatko he ostaa asuntoja ja onko heillä sellainen kuva, että he voisivat ostaa asunnon. On erittäin tärkeää, miten ohjausjakso vaikuttaa kansalaisiin. Sitä ei saa nähdä minkään näköisenä rankaisutoimenpiteenä, vaan jatkokehityksenä. Jotta tämä olisi mahdollista, niin tarvitsemme oikeanlaiset lähtökohdat. Ja tässä meillä on ollut ongelmia täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa. On jäsenvaltioita, joissa on hyvin erilaisia hallintoja. On paljon alueita, jotka poliittisesti ja hallintoteknisesti ovat autonomisia. Ja e, nekin täytyisi saada suoraan ohjausjakson alaisuuteen. Ja esimerkiksi reuna-alueet, kuten Asorit, josta minä tulen, niillä täytyisi olla mahdollisuus tulla otetuksi paljon vahvemmin ohjausjakson alaisuuteen. Ja se on ennalta edetys ohjausjaksolle. Me tarvitsemme sellaisen sopimuksen, joka mahdollistaa vahvistetun osallistumisen, nimenomaan reuna-alueiden osallistumisen. Niiden täytyisi autonomisesti voida osallistua ohjausjaksoon. Ja me voisimme ehkäpä tehdä tällaisen kokeilun niin, että kaikki autonomiset alueet voisivat vahvemmin osallistua. Puheenjohtaja Pirmininkä. Edustaja Blinkevich. Puheenjohtaja Haluan kiittää puheenjohtajaa puheen johtamisesta tällä kaudella. Nyt tälle vuodelle meillä on viimeinen kokouksemme. Komission sen haluan kiittää teitä. Ennen kaikkea haluan kiittää teitä sen takia, että tällä vaalikaudella, tällä lainsäädäntökaudella olemme ymmärtäneet, että todella tarvitsemme sosiaalista Eurooppaa. Haluan kiittää sosiaalisten oikeuksien pilarista. Aivan niin kuin totesitte, tarvitaan erityistoimia sen täytäntöön panemiseksi. Minulla olisi muutama kysymyskin. 18 miljoonaa lasta Euroopan unionissa edelleenkin elää köyhyysrajalla. Euroopan parlamentin keskusteluissa tulevista rahoitusnäkymistä äänestimme uuden toimen puolesta niin, että saisimme eurooppalaisen lapsitakuun. Haluamme myös antaa lapsitakuuseen varoja eurooppalaisista rahastoista. Puhutaan 5,9 miljardista eurosta. Haluankin kysyä, Aikooko komissio ja te komission jäsenenä aiotte tukea tätä lapsitakuuta tapana taistella lapsiköyhyyttä vastaan? Sanoitte, että vammaiset lapset ovat vieläkin suuremmassa syrjäytymisvaarassa kuin muut yhteiskuntaryhmät. Ja sitten vielä yksi asia. Palkkaeriarvoisuus on valtava ongelma mainitsitte lukuisia toimia, joilla voitaisiin taistella tätä ongelmaa vastaan. Onko nyt tilanne todella käytännössä muuttumassa jäsenvaltioissa, sillä palkkaerot ovat 15 prosenttia, entäpä eläkkeet? Edustaja Lope Fontanier. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin äh, puhua ihan lyhyesti, koska kaikki edeltävät puhujat oikeastaan sanoivatkin jo saman asian. Äh, haluaisin kiittää teitä, hyvä komission jäsen. Tämä oli toinen kauteni täällä ja äh, kyllä on tapahtunut myönteistä kehitystä sosiaalisissa kysymyksissä Euroopan unionissa ainakin tällä kaudella. Ja olen vakuuttunut siitä, että äh, teillä on vaikutusta siihen, että äh, sosiaalisia kysymyksiä huomioidaan nyt enemmän. On tehty erilaisia tutkimuksia, te vaikutitte myös siihen, että sosiaaliset tilanteet paranivat, erilaisia uudistuksia on tehty, mutta meillä on vielä paljon työtä edessämme ja muutkin kollegat ovat sanoneet sen, kun on kyse työttömyydestä ja erityisesti nuorisotyöttömyydestä meidän on toimittava. Myös kun ajatellaan eh, syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä, ja lapsiköyhyys on erityisesti huomioitava. Meidän on nostettava se prioriteetiksi. Kuitenkin on eräs asia, joka huolestuttaa minua. Voisi olla sellainen vaikutelma, että talouskasvu on saavuttanut lakipisteensä ja että taloustilanne voisi heikentyä ensi vuonna. Ja mehän kaikki tiedämme, että jos taloustilanne heikkenee, niin silloin valitettavasti myös sosiaalipolitiikka heikkenee. Siksipä kysymykseni kuuluu, tulemmeko antamaan jäsenvaltiolle enemmän joustavuutta ohjausjakson puitteissa. Minun mielestäni se on tärkeää, mutta se tarkoittaa, että emme saa unohtaa sosiaali- ja työllisyyspoliittisia kysymyksiä. Ei niitä saa asettaa talouspolitiikan alaiseksi ja tulevaisuudessa on tarkemmin katsottava sosiaalipoliittisia kysymyksiä. Niin ja sitten haluaisin kiittää puheenjohtajaa. Hän on todella tehnyt erinomaista työtä näiden neljän vuoden aikana. Kiitoksia. Thank you. Uh, then I'll give... Kiitos. Sitten Thomas Mann. Dank, Frau Vorsitzende. Uh, es ist ja nicht so üblich. Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, jäsenet ovat eivät niin yleensä kiittele komissiota, mutta Marianne, sinä olet todellakin ansainnut nämä kiitokset. Olet aina läsnä ja olette entisenä parlamentin jäsenenä toki muutenkin hyvin pätevä ja luova. Ja tämä täytyy myös sanoa, ei vain sen vuoksi, että me olemme niin kivoja ja kilttejä, vaan sen vuoksi, että se on realiteetti. Ja toivon mukaan tämä tekee nyt komission jäsenestä tyytyväisen. Yksi ala, jonka parissa olemme työskennelleet on nimenomaan nuorten auttaminen, nuorisotyöllisyys, nuorisotakuu ja niin edelleen. Mutta on kuitenkin yksi asia, jota meidän täytyy vielä miettiä. Mitä me voimme tehdä pitkäaikaistyöttömyydelle? Jos heidän kanssaan puhuu, niin he sanovat aina, että me emme ole olemassa, me emme pääse työmarkkinoille, me saamme aivan liian vähän tarjouksia, työtarjouksia. Ja heitä ei saa jättää yksin. Mutta me tarvitsemme enemmän. Onko tässä kysymys siitä, että Euroopan sosiaalirahasto voisi huolehtia, ei vain rahasta, vaan motivoinnista. Näitä ihmisiä ei saa jättää yksin. Tässä meidän pitäisi tehdä huomattavasti enemmän. Toisekseen minä olen varjoesittelijä. Me olemme tehneet erittäin hyvän mietinnön Erasmus Plusasta. Ja tämä on myös tällainen menestys. Se on kaksinkertaistettu ja, ja tämä on tärkeä viesti. Eikä tämä riity ainoastaan vain opiskelijoihin, vaan myös yritysten työntekijöille niin, että, että nämä ammattilaiset voisivat myös oppia liikkumaan. Erasmus plussassa, jos me voisimme tätä näin, äh, tästä näin saada sovittua myös muiden kanssa, niin silloin me olisimme päässeet vielä askeleen eteenpäin. Joten hyvä Marianne, upeata työtä. Sinua on ylistetty ja voimme sanoa, että, onneksi olkoon. Thank you very much. Then I'll give the floor to Mr. Rockford. Edustaja Rochefort. Kiitos puheenjohtaja. Puhun nopeasti ja täydennän hieman kollegoiden kommentteja. Komission sen jälleen kerran haluan kuitenkin aloittaa onnittelemalla, onnittelemalla teitä. Kyse ei ole pelkästään teidän onnittelemisestanne ihmisenä, vaan haluan onnitella komissiota ja puheenjohtaja Junckeria. Hän on ymmärtänyt, että tämä valiokunta ennen kaikkea vaalikauden jälkimmäisellä puoliskolla on siinä tilanteessa, että on annettava komission politiikasta erilainen kuva kuin mitä aiemmin on voinut olla. Te muiden komission jäsenten ja naiskomissaarien kanssa, ajattelen tässä erityisesti Vestageria, olette, toim- olette toiminut, toimineet ylpeästi ja olette välittäneet välittäneet poliittista viestiä, ei pelkästään henkilökohtaisella tasolla, vaan laajemminkin. Niin kuin tiedätte, meillä on ongelmia vakuuttaa kansalaisemme siitä, että sosiaalinen Eurooppa on edennyt. Ikävä kyllä, ranskalaisena, kun otamme huomioon viime viikkojen tapahtumat, niin joudun kertomaan niistä suurista ongelmista, joita meillä on ollut nostaa esille edistystä sosiaalisessa Euroopassa ne aiheet, jotka nyt on saatu valmiiksi komissiossa ja täysistunnossa, niiden täytyy toteutua ajoissa. Ajattelen esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmien harmonisointia, vaikka kaikki eivät ole samaa mieltä mietinnön yksityiskohdista, niin kuitenkin on tärkeää, että asia etenee. Meidän on voitava kansalaisille eh, korostaa ja myös valitsijoille tulevissa vaaleissa edist- eh, nostaa esille ne saavutukset, joita olemme saaneet aikaiseksi. Hallitukset eivät meitä tässä työssä juurikaan auta. Ne eivät hyväksy helpostikaan sitä, että toteamme, että Eurooppa tässä on päässyt eteenpäin. Tavallaan vastaan myös kollegoille ja teen teille ehdotuksen. Suurin uhka tällä hetkellä, kun ajatellaan sosiaalialaa Euroopassa, ei suinkaan ole se, että Ranska käyttää nyt vähän enemmän rahaa kuin aikoi käyttää – Euroopan komissiohan tutkii sitten tulevan Ranskankin budjetin. Jos ylitämme kolmen prosentin rajat yhden vuoden aikana, niin silloin ei vielä sy- synny vakavaa kriisiä, vaan tämän täytyisi toistua kahteen kertaan. En, emme sitten tätä toista, toista kynnystä ö, ylitä seuraavana vuonna. Eli ei nyt pidä vielä lähteä sanomaan, että perusongelmana olisi juuri tämä. Sanon, että Euroopan sosiaalialan varsinainen ongelma on populismin nousu. Populismia on eri jäsenvaltioissa. Tämä liittyy protektionismin lisääntymiseen maailmanlaajuisesti. Ja katson, että protektionismi ja populisti päätän ihan juuri nyt. Ja sanon vielä loppuun, että joka päivä joka päivä äh, saamme Brexit-tutkimuksia, jotka osoittavat, että Brexitissä kyse on ihmisten sosiaalisesta tilanteesta. Heillä on kaikista suurin uhka nyt tässä päällä. Niin, ja sanon vain ehdotuksen, että kyse ei ole pelkästään budjettiongelmista, jotka ovat tässä pääongelmakohtana, vaan sosiaaliset ongelmat. Pahoittelen puheenjohtaja. Now you steal minutes from... Te varastatte äh, minuutteja seuraavalta asialta esityslistalle, joka on myöskin erittäin tärkeä. Nyt annan puheenvuoron edustaja Areenalle. Kiitos. Voin yhtyä kollegoiden kiitoksiin Mariannen tekemästä työstä sosiaalialalla ja yleisesti komissiossa. Ei tämä ole ollut mitään yksinkertaista työtä. On joitakin komission jäseniä, jotka eivät varmaankaan yhdy samoihin näkemyksiin, kun kyse on ohjausjaksosta ja sosiaalista indikaattoreista. Komission jäsen sanoikin, että kasvu ei ole sellaista, että se tapahtuisi kaikkialla. Euroopassa on eriarvoisuutta. Se liittyy kansallisiin eroihin, eli jäsenvaltioiden välisiin eroihin. Olemme puhuneet periferiatalouksista ja alueista. Ja maiden sisälläkin, kun katsotaan vaikkapa Saksaa, joka on eurooppalainen voimatekijä, niin Saksan sisälläkin eriarvoisuutta on edelleenkin. Sitten on myös kasvussa eriarvoisuutta, kun kyse on eri aloista, eri sektoreista. Olisi mielenkiintoista, jos voisimme työstää eh, kysymyksiä, jotka liittyvät eh, niihin teollisuuden aloihin, jotka vievät meidät kohti tulevaisuutta ja joihin kaikista kovimmin kilpailuongelmat ovat iskeneet. Jatkossa tämä olisi tärkeää. Usein puhutaan ihmisten eriarvoisuudesta ja tulo eroista, mutta kyse on myös alojen välisestä eriarvoisuudesta ja tästä olisi hyvä puhua. Korostitte tärkeää työllisyyskehitystä, mutta vielä tärkeämpää on, että saataisiin laadukkaita työpaikkoja nyt puhutaan määräaikaisuuksesta tai sitten nollatuntisopimuksista, osa-aikasopimuksista. Tämä köyhdyttää ihmisiä ja tähän täytyy kiinnittää huomiota. Investointien kasvu on tärkeää. Junckerin suunnitelma on ollut tässä avuksi, mutta se on vahvistanut vahvoja talouksia ja eikä ole voinut niinkään auttaa heikkoja talouksia. Eli tässä täytyy korjausliike saada aikaan. Indikaattorikin ovat tärkeitä. Varmasti niitä täytyisi analysoida vieläkin hienosyisemmin, jotta niitä voitaisiin käyttää hyödyksi. Haluaisin nostaa esille myös politiikan johdonmukaisuuden näiden indikaattoreiden pohjalta. Eli miten ohjausjaksoa muutetaan indikaattoreiden avulla. Ihan sattumavaraisesti nostin kaksi maata esille, nimittäin Ranskan, ja kun on arvioitu Ranskaa vuonna 2017, mitä komissio sanoo Ranskan tilanteesta? Se sanoo, että on tyytyväinen yritysten joustavuudesta, joka on otettu käyttöön, kun er, irtisanomissääntöjä on yksinkertaistettu. Se on tyytyväinen siitä edistyksestä, joka on saatu aikaan, kun on helpotettu yritysten verotaakkaa. Tässä kaksi asiaa, jota keltaliivit juuri nyt, jota vastaan keltaliivit protestoivat työntekijät eivät ole valmiita hyväksymään näitä seikkoja. Eli pääoman verotusta äh, lievennetään ja toisaalta verotaakkaa kasvatetaan äh, työntekijöille. Joustavuus äh, kohdistuu nimenomaan työntekijöihin, ei yrityksiin. Eli pitäisi olla johdonmukaisuutta sen suhteen, mitä sanotaan sosiaalisista indikaattoreista ja toisaalta sen suhteen, mitä me teemme uudistuksissa, joita haluamme ohjausjaksossa edistää. Kiitos. I'll give the floor to Madam Harkin. Seuraavaksi edustaja Harkin. I will be brief, because of course I'll be making a second. Kiitos. Ihan lyhykäisesti. Haluaisin käyttää aikani ensinnäkin kiittämällä komission jäsentä hänen hyvästä työstä. Olen ollut tämä kolme kautta tässä talossa ja erityisesti toisen kauden aikana minä, minulta puuttui tämä järkevä sosiaalipolitiikka. Näiden aikana voimaan astui Lissabonin agenda ja meillä oli kansanäänestö ja minä muistan luvaneeni Irlannin kansalaisille, että artikla 9 saa aikaa merkittävää muutosta. Viime kaudella me saimme tuskin edes viittausta yhteenkään parlamenttiin päätöslauselmaan artiklasta 9, joten te ja komissio olette tässä saaneet EUn sosiaalipolitiikkaan merkitystä. Meillä on vielä pitkä tie mentävä, mutta puhun tästä enemmän toisessa puheenvuorossani. Mutta te olette tehneet järkeviä ehdotuksia, jotka tulevat tekemään saman aikaan eron eh, Euroopan kansalaisten arkeen. Ja loppujen lopuksi komission jäsen, siksihän me täällä olemme. Joten kiitokset siitä ja kiitokset myös puheenjohtajalle hänen erinomaisesta puheenjohtajuudestaan ja siitä, että hän antoi antaa kaikkien jäsenten osallistua keskusteluun. Sorry that sometimes I have to... Kiitos, olen pahoillani, että joskus minun on keskeytettävä tämä, nämä hyvät puheenvuorot, koska meillä on tiukka aikataulu, mutta yrititte kovasti pitää puheenvuoronne lyhyenä lopussa, joten ehkäpä teillä nyt sitten on 10 minuuttia aikaa Rova reagoida. Ette voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta voitte reagoida. Olkaa hyvä. Well, dear. Uh, no, toivottavasti saan sanoa, hyvät kollegat. Sanon näin usein täysistunnossa, koska kun tulen parlamenttiin, tunnen itseni jäseneksi vielä. Tietenkin olen nyt komissiossa, mutta parlamentti ei oli ei ehkä hyvä koulu, mutta se tapa, jolla parlamentin jäsenet tekevät yhteistyötä puoluerajat ylittävästi, oli asia, josta minä pidin ja siksi pyysin aina puolueeltani kotona, että pitäkää minut Euroopan parlamentin, sen haluan mennä kansainväliseen politiikkaan. Ja jos olette tyytyväisiä siihen, mitä komissiossa on tehty, niin se koskee kaikkia komission jäseniä. Jean-Claude Juncker tukee minua todella, jos luette minun virkanastumiskirjeeni, kirjeeni, niin se oli, siellä oli paljon, paljon ehdotuksia. Miksi onnistuimme myös kiitos teidän, koska neljän ja puolen vuoden ajan olemme tehneet erittäin rakentavaa yhteistyötä. Ihan sama, mistä ryhmästä tulette. Meillä on aina ollut hyvä linja, olemme keskustelleet, olemme valmistelleet trilogit ja niin poispäin. Ja toivon, että samassa hengessä pystymme jatkamaan, koska tiedätte, että meillä on vielä joitakin asioita vireillä ja aika on loppumassa – työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen esimerkiksi. Äh, meillä on paljon trilogeja, joten jos jatkamme yhteistyötä, niin saamme aikaan tuloksia. Mutta ei minun tätä tarvitse teille sanoa. Kiitoksia hyvästä työstänne, koska me voimme tehdä ehdotuksia, mutta jos ei synny oikeita reaktioita ja jos ei synny tarkistuksia, joissa ehdotuksemme, joilla ehdotuksemme hyväksytään, niin – emme voi saada hyviä tuloksia. Haluan kiittää myös puheenjohtaja, äh, koska aina on ollut äh, mukava tehdä yhteistyötä. Mutta palataanpa nyt siihen, mitä varten olemme täällä. Kysyttiin nuorisoaloitteesta. Äh, kyllä, nuorisotyöttömyys on vielä korkea. Se on 6,7 prosenttia työttömyysaste, mutta noin 14 prosenttia nuorisotyöttömyydestä nuorisotyöttömyyttä ja on maita, joissa se on yli 30 prosenttia. Mitä meidän sitten pitäisi tehdä? No monivuotisissa rahoituspuitteissa olette jo nähneet, että Euroopan sosiaalirahasto plussan kautta 101 miljardia euroa on varattu seuraavia monivuotisia rahoituspuitteita varten e, e, ne jäsenvaltiot, joilla on enemmän tarpeita kuin keskiver- tarpeet ovat, niitä pyydetään käyttämään vähintään 10 prosenttia määrärahoista nuorisotyöttömyyden torjuntaan. Miten me seuraamme asiaa, me seuraamme sitä, kirjoitamme kertomuksia, äh, annamme neuvoja, äh, tuomme yhteen jäsenvaltioita, joilla on toisiltaan opittavaa. Ja tämä kantaa hedelmää. Me tarvitsemme myös aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Tarvitaan äh, työllistämistoimia, joilla on riittävästi kapasiteettia. Kaikki tämä löytyy meidän ohjausjaksosuosituksistamme. Ja sitten emme kuitenkaan koskaan saa unohtaa, että olemme täällä työllisyysasian valiokunnassa, että tarvitaan oikeaa makrotaloudellista politiikkaa, hyvää ilmapiiriä, jotta yritykset voisivat kukoistaa ja tuottaa työpaikkoja. Sitten pilari ja mitä voimme tehdä, jotta sosiaalista kysymyksistä tulisi riittävän tärkeitä kaikissa asiakirjoissamme ja kaikissa toiminnassa. Meillä on nämä pilarin 20 periaatetta. Seuraamme niitä sosiaalisen tulostaulukon kautta Äh, sitten teemme maakohtaiset raportimme ja katsomme, mitä löytyy yhteisestä työllisyysraportista. Keskustelemme jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja hallitusten kanssa. Ja sitten meillä on nämä CSR, maakohtaiset suositukset. Ja äh, meillä on viisi pääsuositusta Yksi niistä koskee sosiaalisia kysymyksiä. Kiitos tuestanne, että saimme tästä pilarista sosiaalisemman, mutta tämän pilarin ja ohjausjakson avulla tuomalla ne yhteen, niin se auttaa meitä hyvin paljon. Ja sitten monivuotiset rahoituspuitteet, ne ovat myös tärkeät, koska raha on aina välineen tärkeä, tulemme katsomaan tarkemmin ohjausjakson ja rakennerahastojen välistä linkkiä. Jäsenvaltiot eivät pidä tästä, joten meidän täytyy muotoilla tämä ystävällisellä tavalla. Olemme aina ystävällisiä, mutta minä näen, että tulokset jäsenvaltioista, se mitä näemme tulostaulututkimuksen aikana, auttavat sitten komissiota – kun ne valmistelevat operatiivisia ohjelmia rahastoja varten. Meillä täytyy olla enemmän vuoropuhelua ja enemmän toimintaa sosiaalisella rintamalla. Ei pelkästään sosiaaliset kysymykset ole tärkeitä, myös finanssipoliittiset ovat tärkeitä. Jos katsotaan finanssipolitiikkaa, niin kaikki jäsenvaltiot ovat alle 3 prosentin, se on hyvä. Se on paljon parempi kuin se vuosi, jolloin aloitimme mandaattimme, mutta joillain mailla on vielä tietä edessään. Olemme analysoineet budjettiluonnokset, olemme lähettäneet jäsenvaltioille kommentit. Nyt ohjausjakso jatkuu ja sitten seuraavaksi julkaisemme maakohtaiset raportit ja maako kohtaiset suositukset, joten tässä vaiheessa emme kommentoi yksittäisiä ehdotuksia eri jäsenvaltioissa, katsomme tätä kokonaisuutena ja annamme arviomme sitten oikeassa vaiheessa aikataulua. Sitten nuorisotyöttömyydestä emme saa koskaan unohtaa pätevyyksiä. Tämä on reaktio monin puheenvuoroistanne. Ja ei ole mitenkään sattumaa, että tämä on eh, ensimmäinen periaate pilarissamme. Samanarvoiset mahdollisuudet, koulutus, elinikäinen oppiminen. Olemme tehneet paljon, jotta ammatillinen koulutus saisi enemmän eh, merkitystä ja antaa niille nuorille, jotka tällaista koulutusta etsivät, saisivat enemmän mahdollisuuksia myös Erasmus Pro ohjelmassamme. Heillä on nyt sitten samanlaiset mahdollisuudet kuin yliopisto-opiskelijoilla mennä pidemmäksi aikaa ulkomaille. Ja tämä on tärkeää nuorille heidän urallaan ja opiskeluurallaan. Tämä oli hyvä toimia. Olen iloinen, että kaikki tukivat sitä. Mitä muuta? Niin, epätasa-arvo. Tässä sosiaalinen tulostaulukko 2018. Pyydän teitä kaikkia lukemaan sen, koska se on erittäin mielenkiintoinen. Ja kun menette kotimaahan, ne niin voitte sanoa, että meidän maassamme on tuossa ja tuossa kohtaa vielä ongelma. Jos katsotte epätasa-arvoa, jos vertaatte eh, köyhintä 20 prosenttia rikkaimman 20 prosentin kanssa, niin silloin nähdään, voidaan nähdä, että pientä parannusta on tapahtunut epätasa-arvossa. Muutama vuosi sitten se oli 5,2, nyt olemme 5,1, hyvin pientä. Tämä tarkoittaa, että me ole vielä kriisiä edeltävällä tasolla. Vielä on 0,4 prosenttiyksikön ero Tämä on suuri ero. Vielä on paljon tehtävää, jotta päästään kriisiä edeltävälle tasolle. Paljon työtä siis on edessä. Usein nämä asiat ovat jäsenvaltioiden käsissä, joten me emme voi vain sanoa, että laadimme lain ja ratkaisemme ongelman, mutta viittaamme tähän myös ohjausjaksossa. Otamme sen huomioon, teemme suosituksia ja se on ainoa tapa, jolla voimme vaikuttaa tällä hetkellä, mutta tämä on tärkeä asia. Eilen meillä oli hyvä keskustelu täysistunnossa ilmastonmuutoksen torjunnasta ja kansalaisten ja työntekijöiden mahdollisuuksista. Jos nämä kaksi asiaa pidämme mielessä, mitä meidän on tehtävä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, millaisiin toimenpiteisiin meidän on yhdessä ryhdyttävä ja sitten toisaalta huomioitava epätasa-arvo. Jos nämä kaksi asiaa yhdistämme, niin olemme oikealla tiellä. Joten tämä oli erittäin tärkeä keskustelu jota yksi parlamentin ryhmistä pyysi. Mitä me sitten teemme ihmisille, jotka ovat liian vanhoja, jotka eivät ole koskaan olleet koulutustaan vastaavassa työssä, jota työmarkkinat eivät tarvitse, jolla ei ole oikeita pätevyyksiä, jolla ei ole koskaan ollut pysyvää työpaikkaa. Me torjumme työmarkkinoiden pirstaloitumista no, monissa kysymyksissä, olemme yhteyksissä jäsenvaltioihin pätevyyksien puute, siihen on puututtava. Meillä oli tämä pätevyyskykyagenda ja tiedämme, että tämä suositus ei ollut pelkästään paperipala. Me julkaisimme tämän suosituksen, se näyttää hyvin pehmeältä välineeltä, mutta vaadimme aina, että jäsenvaltiot lähettävät meille strategiansa, suunnitelmansa ja tuloksensa puolentoista vuoden kuluttua. Ja nyt arvioimme niitä suunnitelmia ja asiakirjoita olemme jäsenvaltiolta saaneet. Tämä pätevyystakuu, jonka käynnistimme, joten nyt on jäsenvaltioiden tehtävä tehdä jotain, osoittaa toisille, mitä ne tekevät, ja tämä toivottavasti tuo mukana myös parannuksia. Lapsitakuu Lasten köyhyys on pahinta, mitä voi kuvitella, ja miten voimme sitten laatia strategiaa. Jos pystymme parantamaan nuorimpien tilannetta heidän elämänsä aikana, niin silloin menemme oikeaan suuntaan. Mutta lapsiköyhyys tarkoittaa, että lasten vanhemmat ovat köyhiä. Meidän pitää nyt työskennellä vanhempien kanssa, tarjota heille palveluja, äh, parantaa heidän pätevyyksiään, tarjota palveluja myös yksinhuoltajille, jotka tarvitsevat äh, sellaisia lastenhoitomahdollisuuksia, jotka he voivat maksaa, muuten he eivät voi mennä töihin. Ja sitten meillä on tietenkin tämä äh, parlamentin aloitteesta tehty pilottihanke, jossa toivottavasti opimme, mitä voimme tehdä lähitulevaisuudessa. Sitten on kysymys asumisesta. Ja olen samaa mieltä, emme ole tehneet tarpeeksi. Emme toisaalta voi toimia, tämä on alueellinen, paikallinen toimi usein, mutta olemme antaneet suosituksia maakohtaisissa raporteissamme asuntokuplista, liian korkeista hinnoista, järjestämättömistä lainoista, monista tällaista kysymyksistä, mutta emme ole puhuneet riittävästi niistä, joilla ei edes ole kotia tai asuntoa. Tämä ei ole meidän käsissämme, mutta meidän on katsottava, miten Eurooppa pystyisi painostamaan paremmin jäsenvaltioita tekemään sen, mikä on tarpeen tehdä. Laura Agea on lähtenyt, joten minun ei varmaan tarvitse vastata hänen kysymyksiinsä. Mä yritän löytää tärkeimmät, koska teidän kai täytyy äänestää. niin meidän on valmisteltava tulevaisuutta ja meidän on tehtävä se. Ja tulevaisuus tulee nopeasti. Se eh, vaikuttaa aina olevan kaukana, mutta oikeastaan se on jo täällä. Me tiedämme, mitä tapahtuu. Työmarkkinat muuttuvat. Eh, työmarkkinoille tärkeät pätevyydet ovat myös muuttumassa. Meidän on seurattava tätä. Näin teemme myös tässä eh, pätevyyspanoraamassa, jota CDFOP valmistelee. Yritämme tuoda eri aloja yhteen. Alakohtaisesti yritämme tuoda yritykset, ammattiyhdistykset, koulutuslaitokset, yliopistot yhteen eh, nähdäksemme, mitä tarpeita on, joka pystyisi innoittamaan meitä parantamaan jatkokoulutusta ja näyttääksemme ihmisille, mitä pätevyyksiä työmarkkinat tarvitsevat. Meidän on myös huomioitava pätevyydet, jotka on opittu tai kerätty epävirallisen oppimisen kautta. Ja jäsenvaltioiden on työstettävä näitä kysymyksiä. Sitten on puhuttu veropolitiikasta. On viitattu myös kollegani Vestageriin. Tietenkin, jos puhumme sosiaalipolitiikasta, niin ei ole kyse pelkästään sosiaalirahastosta ja ohjausjakson sosiaalista ulottuvuudesta on kyse myös muista politiikan aloista. Jos meillä ei ole reilua verotusta, niin miten voimme puhua, että elämme oikeudenmukaisessa maailmassa? Jos emme no, kunnioita kilpailusääntöjä, niin emme voi sanoa elävämme oikeudenmukaisessa maailmassa. Jos ei toimita, jos nähdään, että jotkut jäsenvaltiot syrjivät tiettyjä yrityksiä, että ja että joskus monikansalliset yritykset maksavat 100 kertaa vähemmän kuin pk-yritys, jonka on maksettava enemmän veroa pienemmistä voitoista. Kaikki tämä on epäreilua ja äh, tähän komissiokin puuttuu. Viittasitte Rova Vestagerin ja myöskin ehdotuksiin, jotka ovat Pierre Moskovicin vastuualueella. Äh, on paljon toimia, joita tarvitaan. Yhteen yhtenäinen yhtiöveropohja, digivero, Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä. Sitten sukupuoli. Olen aina sanonut kaikille, että sitä ei pidä vain tarkastella, vaan se pitää aina mainita, koska jos katsotaan työllisyyttä, niin voi nähdä, että naisten työllisyysaste on noussut hieman. Mutta vielä on kuilu, te tiedätte mistä on kyse. Te olette esittelijänä naisten asian valiokunnasta työ- ja perheelän yhteensovittamisessa. Tiedätte, mitä tarvitaan. Tarvitsemme naispuolisia lahjakkuuksia työmarkkinoilla ja kun voimme, niin yritämme toimia. Tarkoituksena on varmistaa myös, että naiset ja miehet jakavat tehtävänsä perheen hoidossa ja myöskin ammatissa – ja työ- ja perheelämän yhdistämisehdotus on osa tätä. Sitten makrotaloudellinen politiikka, kyllä, me tarvitsemme sitä, myöskin alueet, tämä on vaikea. Äh, minä tiedän, minä olen, äh, tulen maasta, joka on äh, liittovaltio. Mm, meillä on vain kolme aluetta, mutta se on silti vaikeaa, koska on eroja ja kiinnostuksena kohteet ovat eroja. Ei tarkoita sitä, että ihmiset eivät pitäisi toisistaan, mutta on erilaisia tarpeita. Meidän on jossain vaiheessa tuotava yhteen eri alueet ja keskusteltava niiden kesken. Meillä on kai 230 aluetta Euroopassa. Niitä on niin paljon, että en tiedä, miten voimme tuoda ne yhteen. Mutta kun teemme maakohtaiset raporttimme ohjausjaksossa, niin meidän on pidettävä tämä mielessä. Voi puhua jonkun jäsenvaltion työllisyysasteesta, mutta aste voi olla täysin erilainen pohjoisessa, etelässä ja maan keskiosassa. Nämä tiedot kyllä kerätään, mutta ne eivät aina kaikista raporteista nouse niin selvästi esille, koska se tekisi niiden laatimista melkein mahdotonta. Mutta pidän tämän mielessä, koska se on kyllä tärkeää. Sitten palkkakuilu. palkat. Tämä koskee ammattiyhdistyksiä ja työmarkkinaosapuolia jäsenvaltioissa, mutta onneksi näistä asioista keskustellaan yhä enemmän. Pitkän aikavälin tai pit, pitkäaikaistyöttömyys, tämä on viimeinen asia, pitkäaikaistyöttömyys on vähenemässä – neljästä prosentista 3,4 prosenttia tänä vuonna. Tämä on suuri edistysaskel, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä ja näemme suuria eroja, koska on jäsenvaltioita, joissa pitkäaikaistyöttömien määrä on 1,1 prosenttia, kun taas on maita, joissa pitkäaikaistyöttömien osuus on 17 prosenttia. Niin, ja nyt kiitän vielä kerran, koska meidän on lähdettävä. Niin, meidän on lähdettävä, koska pyydän vain, että auttakaa meitä, auttakaa me toisiamme, jotta saamme ne asiat, jotka ovat vielä kesken hyvään päätökseen. Minulla oli hyvä ehdotus ja hyvä tarkistus, mutta minusta olisi harmi, jos tekisin hyvän ehdotuksen ja sitten emme saisi mitään aikaiseksi parempi on hyvän vihollinen, sanotaan, tai toisinpäin yritetään saada aikaan hyvä tulos. Ollaan kunnianhimoisia, mutta myös realistisia niin, että saamme trilogimme päätökseemme. Meillä on vielä muutamia jäljellä ja meillä on aikaa vain jonnekin helmikuun puoleen väliin. Joten aika juoksee. Öm, Kiitos ystävällisistä sanoistanne. Minulla on samat ystävälliset sanat teille. Oli ilo tehdä yhteistyötä. Jatkamme ensi vuonna ja kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Thank you very much, madam. Kiitos ähm, komission jäsen Taisen. Meillä ei nyt ikävä kyllä ollut tarpeeksi aikaa, mutta saimme nyt kuitenkin tässä hieman pureskeltavaa joulun ajaksi. Mutta kuten te kaikki tiedätte, meillä on toinenkin vielä hyvin tärkeä. Eh, fantastinen asia. Nimittäin eh, Händel on palannut. Ja annankin hänelle puheenvuoron, että hän saa sanoa muutama sanasen. Ich wollte nur sagen, ich... Haluaisin vain sanoa, että olen palannut. Haluan kiittää sydämellisesti kaikkia niitä, jotka minua vierailivat luonani pitkän sairauteni aikana. Minulla on takanani 12 leikkausta, mutta tiesin, että haluan takaisin – haluan istua Marita Ulskukin ja Marian Taisenin vieressä ja viedä työni päätökseen tässä valiokunnassa ja täysiistunnossa. Monet teistä ovat lähettäneet minulle kortteja, ajatuksia, toivomuksia, terveisiä ja niistä kiitän teitä kaikkia. Tämä on ollut raskas ja vaikea aika, mutta uskoakseni olen parantumista tiellä. Kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin olen entisessä kunnossa, mutta toivon mukaan tämän mandattikauden viimeiset kuukaudet voin teidän kanssanne viettää. Kiitos. Yes, we, live, we are living in a fantastic uh, era where we can do fantastic. Me elämme fantastista ajanjaksoa, jossa voidaan tehdä fantastisia asioita talouden ja muun kanssa, mutta myös terveydestä alalla. Minun tyttäreni on onkologisti ja hän kertoi minulle, että tänä päivänä kaikki, lähes kaikki on mahdollista. Joten emme ole niin hämmästyneitä. Mutta varmasti tunsit tämän lämmön, jolla sinut vastaanotettiin. Kiitinkö ta- komission jäsen ja Aikatauluhan teillä on edessänne. Ja jatkamme nyt viimeiseen kohtaan esityslistalla, nimittäin talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Ja annan tässä puheenvuoron edustaja Harkinille. Hän varmasti tulee nopeasti paikalle esittelemään ohjausjaksoa työllisyys- ja sosiaalinäkökohdissa. Edustaja Harkin puheenvuoro on teidän. Meitä on täällä vain muutama jäljellä, mutta kuuntelemme tarkkaan, mitä te sanotte muutaman minuutin ajan. Todellakin tällainen lyhyt versio. Thank you, Chair, and welcome. Kiitos puheenjohtaja Tervetuloa takaisin, edustaja Hendel. On hienoa nähdä teidät. Tämä keskusteluhan suurimmilta osin on jo nyt tänään käyty. En mene nyt yksityiskohtiin, sen sijaan korostaisin vain muutamia seikkoja aivan lyhyesti. Ensimmäisenä asiana voitaneen todeta, että yleiskuva on jossain määrin myönteisempi. Numerot kehittyvät oikeaan suuntaan, mutta kun katsoo hieman numeroiden taakse, niin sieltä alkaa sitten rakoja nousta esille. Minä olen omassa mietinnössäni nostanut esille tiettyjä ongelmakohtia. Tämähän on lyhyt teksti rajojen takia. Voitte tehdä totta kai parannusehdotuksia tekstiin, mutta ensinnäkin köyhyysriskiin liittyvät kysymykset on nostettava esiin. Puhuimme juuri äsken, miten ohjausjaksoa käytetään, jotta löytäisimme vastauksia ongelmiin. Kollega Ribero totesi, että kyse ei ole jäsenvaltioiden rankaisemisesta, vaan kyse on siitä, että rohkaisemme jäsenvaltiota taistelemaan köyhyyttä vastaan ja pitämään tätä painopisteenä. Komission jäsen puhui siitä, että kun katsomme sosiaalista ja talouspolitiikkaa, niin Äh, tässä on yksi ja viisi. Kenties pitäisi olla kaksi ja viisi. No sitten epävarmat työsuhteet. Tämä on yksi kaikista viheliäisimmistä ongelmista äh, minun mielestäni. Eli täytyy parantaa sosiaaliturvan saatavuutta. Huolenaiheesta oikeastaan eniten minua huolestuttaa se, että kotitalouksien tulot kasvavat paljon hitaammin kuin BKT-luvut. Me tiedämme, että varallisuuden jakautuminen on todella huonolla tolalla. EU-tilanne ei ole maailmanlaajuisesti huonoin, vaikkakin hidasta kehitystä tapahtuu, mutta emme voi jatkaa vanhaan malliin. Tiedän, että tämä liittyy myös sektorijakoon, mutta todellakin reaktioissamme tähän on puututtava. Asunto tilanne myös on mainittu. Ja tämä on melkomoinen kriisi monissa maissa, mukaan luettuna omassani. Täytyy perehtyä asumisen hintaan, saatavuuteen ja myös yhteiskunnallisen asuntotuotannon ongelmiin. Ei ole riittävästi asuntoja. Olemme puhuneet tänään myös sosiaalisista investoinneista. Miksi emme yrittäisi yhdistää näitä seikkoja yhteensä? Sitten väestömuutokset, oikeanlainen tasapaino – ja myös eläkkeiden riittävyys ja kestävyys. Paljon olisi kyllä vielä sanottavaa, mutta en mene nyt tässä vaiheessa yksityiskohtiin. No sitten varallisuuseron lisäksi meillä on myös investointieroja ja kuilu. Meidän on perehdyttävä siihen, miten tämä kuilu kurotaan umpeen. Pitkäaikaistyöttömät tarvitaan täsmätoimia, räätälöityjä toimia, ja kenties globalisaatiorahastosta saataisiin jonkinlaista apua. En sanonut mitään nuorisotyöttömyydestä. Komission jäsen kertoi meille äh, aika lailla havainnollistavia lukuja. Meidän on autettava jäsenvaltioita, jotta ratkaisuja löydetään. Se, että sosiaalirahastosta on käytettävä 10 prosenttia nuorisotyöttömyydestä, työttömyyteen on myönteinen kehitys, mutta tarvitaan vielä lisätoimia. Ja sitten vielä vammaiset, pk-yritysten tukeminen, lapsiköyhyys ja osaamisen puutteet. Olen nyt sanonut jo riittävästi ja odotan kollegoiden kommentteja ja tarkistuksia. Kiitos. Kiitos. Sitten annan puheenvuoron varjoesittelijöitä ensin edustaja Koslowska. Przewodnicząca i panie przewodniczący, też Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen, että olette täällä tänään. On hienoa, että tulette takaisin. Ja sitten tästä mietinnöstä. Onnittelen teitä, Rova Marian Harkin, siitä, että olette mm, hyvin herkällä tavalla tämän mietinnön kirjoittaneet oikeanmukainen jako, sosiaaliset kysymykset ovat tässä mukana. Haluaisin muutaman asian vielä lisätä. Keskitytte vain joihinkin kysymyksiin, erityisesti naisten osallistuminen työmarkkinoille ja miten tämä vaikuttaa oikeudenmukaisuuteen esimerkiksi ja myöskin harmaaseen työvoimaan. Ja on paljon naisia, jotka työskentelevät ilman sosiaaliturvaa, erityisesti ähm, hoitoalalla epävirallisesti ilman palkkaa tai äh, palkalla, jolla ei ole vaikutusta tulevaan eläkkeeseen. Minulla on myös tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että äh, naisia kannustettaisiin aloille, joissa on työmarkkina, työvoimapula, myöskin koulutussektorin ja työmarkkinan välinen linkki ja se, että pitäisi korostaa käytännön koulutusta ja sitten liikkuvuus. Sitten perustaidot on 20 prosenttia toiminnallisia lukutaidottomia Euroopassa. Tämä on hyvin paljon, eli nämä peruskyvyt, niiden pitäisi sisältää myös digitaaliset taidot. Ne ovat perustavanlaatuisia nykypäivän taloudessa. Kiitoksia. Thank you, uh, Maria. Kiitos. Maria Rena on lähtenyt. Samoin Ulrike Trebesius. Ei ketään UNGLstä. Ah, Jean Lambert, olkaa hyvä. Um, I think the... Kiitos. Marianne Harkinin mietintö on erinomaisen hyvä pohja ja siinä on paljon äh, asioita, joihin voimme tarttua ja laajentaa. Se, mitä mainitsin jo komission jäsenillekin, me haluaisimme vahvistaa tiettyjä asioita, jotka liittyvät nimenomaan asumiseen – Muutama asia komission alkuperäisestä mietinnöstä liittyy hyvään hallintoon ja, ja siihen, että ihmiset eivät tiedä, mit, minkä heillä on oikeus ja mistä he saavat sen. Joten luonnollisesti haluamme tähän myös hieman vahvistusta ympäristöpuoleen, mutta tästä on erittäin hyvä pohja tehdä työtä joulutauon jälkeen. Thank you very much. Kiitos. Olenko unohtanut jonkun? En. Haluatteko te vielä lisätä jotain? Thank the colleagues and wish everybody a good Christmas. Haluan vain kiittää kollegoita ja toivottaa kaikille hyvää joulua. Amendments. Kiitos. Tarkistukset englanniksi määräaika 9. tammikuuta kello 12 ja se hyväksytään 26. 27. helmikuuta kokouksessa ja sitten maaliskuussa täysistuntoon. Kiitokset kaikille. Olen pahoillani, että minun piti teitä hoputtaa. Ja jotkut lähtivät tässä kesken, mutta saavutimme tavoitteemme viiden minuutin marginaalilla. Ja nyt voimme lähteä täysistuntoon äänestämään. Kiitos ja Hyvää joulua ja uutta vuotta kaikillekin.